äänestyksessä. Kiitos paljon. Näin keskustelu päättyy. Äänestys käydään pidetään huomenna. Minulla olisi yksi tiedotus tällä hetkellä, tiedotusasia. Siinä on kyse herra Remo Sernaciotosta, joka jättää EPP-ryhmän ja liittyy ECR-ryhmään.